Maapallo ansaitsee mer- merten suojelua, eikä tällaista elämäntavan edistämisen komissaaria. Maapallo ansaitsee julkiset palvelut ja sosiaalista palveluja, josta, saada, josta miljoonat eurokasta saadaan pois köyhyydestä. Tämä olisi tuhat kertaa innostavampi ohjelma kuin tällainen paketti, jota nyt on ehdotettu. Rova von der Leyen vasemmistoryhmä ei ole valmis näillä ehdoin teitä tukemaan. maapalloa ja kansalaiset ovat parempaa. Kiitokset edustaja Legutko puheaikaa. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos. Hyvä mm, puheenjohtaja. Komissio mahdollistaa uuden alun ja sellainen varmasti saadaankin. Ryhmäni eh, tukee monessakin asiassa teitä. Ensinnäkin kompromissin löytämisessä talousarvioasioissa ja siinä, kuinka voidaan avata sisämarkkinat palveluihin liittyen ja kuinka löytää ratkaisu maahanmuuttokysymyksissä ja kuinka päästä näihin tavoitteisiin ilmastokysymyksissä. Tämän lisäksi tuemme myöskin yhteisöjä, eh, sellaisia, joiden, joiden eh, elinehdot ovat uhattuina joidenkin ympäristö- ja ilmastokysymysten vuoksi. EU koostuu 26-28 riippumattomasta jäsenmaasta ja kaikki ovat erilaisia. Ei kannata yrittää vähentää veto-oikeuden mahdollisuutta. Sellainen on olemassa ja Eurooppa-neuvosto tekee varsinaiset päätökset eikä Euroopan parlamentti. Eikä ole hyvä, jos jatkatte edeltävän komission käytänteitä, joilla loukataan sopimuksen kohtia nimenomaan liittyen integraatioprosessiin täällä ja Brysselin kokoushuoneissa ollaan varsin erimielisiä siitä, eh, miltä EUn tulisi näyttää tarkastellen sitä eh, eri yhteisöjen ja alueiden kautta. Eli kannattaa lähteä liikkeelle eh, todistuksin pohjautuvista toimista eikä toisinpäin. Onnea menestystä kuitenkin. Niin, due minuutti, prego. Edustajat Sanni, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä Hyvä puhemies, tässä on kiistelty pitkään ja vihdoinkin komission kollegio on saatu kasaan. Valitettavasti kuitenkin toimielimet ovat kriisin keskellä ja silti komissio on varsin heikko. Ja kun muistetaan, mitä on tässä luvattu, niin tuntuu, että ei se paljon näe, ei se ole ymmärtänyt kansalaisilta tullutta viestiä, eikä ole valmis esittämään nykyisestä poikkeavaa ratkaisumallia olemassa oleviin ongelmiin avauspuheenvuorossa viittasitte eh, sukupuolten tasa-arvoon ja vihreän kehityksen ohjelmaan. Kuitenkin kansalaiset, kun aamulla silmänsä avaavat, eivät ajattele näitä tasa-arvokysymyksiä, vaan sitä, miten palkka riittää kuun loppuun, miten ehkä löytää itselleen työpaikka, eh, miten eh, tulla palkan kanssa toimeen tietysti vihreän kehityksen ohjelma, se vaikuttaa hyvin ideologiselta. Toivottavasti se ei johda siihen, että eurooppalaiset yritykset jäävät kilpailukykyyn nähden jälkeen muista. Toivottavasti kaikilla näillä uusilla ehdotuksilla ei heikennetä eurooppalaisten yrityksen ja eurooppalaisen talouden elämää entisestään. Kilpailukyky Euroopassa on erittäin tärkeä asia, mutta ette kuitenkaan esittäneet mitään ehdotuksia siitä, miten tehdä korjauksia sisämarkkinoiden toimintaan, miten estää sosiaalinen dumppaus ja muut vastaavat seikat. Myöskään fiskaalidumppauksesta ette puhuneet mitään kaikki nämä kysymykset ovat sisäisiä ja johtavat vääristymiin sisämarkkinatilanteessa. Ehdottaisin, että ryhtykää tosi toimiin, yrittäkää ymmärtää aikaisemmat virheet, yrittäkää tehdä korjauksia niihin ja ryhtykää sellaisiin toimiin, joita kansalaiset teiltä haluavat. Muutoin en usko, että Euroopalla kovinkaan pitkää tulevaisuutta on. Keller seuraavana ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, uusi komissio aloittaa työnsä siinä vaiheessa, kun ilmastohätätila ei enää jätä meille paljon toiminta-aikaa. Olen iloissani siitä, että ilmastokysymykset ovat avain painopistealue Euroopan komissiolla yli 90 prosentille Euroopan kansalaisilta, mutta emme ole niin varmoja kuitenkaan siitä, että konkreettiset askeleet seuraavat näitä tärkeitä painopistoalueita. Jos Euroopan komissio ei muuta esimerkiksi YMPtä, niin kaikki ilmastotoimet jäävät puolinaiseksi. On hyvä nähdä, että yhä enemmän naisia on komission jäseninä, mutta oho, mielenkiintoista myös, että jotkut hallitukset eivät esittäneet yhtään naista komission jäseniksi omassa maassaan. Me tarvitsemme enemmän tällaista tasapainoa kaikkialle. Kuulimme kuulemisissa oikein hyviä ehdokkaita, mutta myös sellaisia, jotka todella äimistyttävät meitä esimerkiksi eturistiriidoillaan ja näkemyksillään. Rouva puhemies, komission puheenjohtaja, me emme tue sellaista komissiota, joka ei selkeästi hoida näitä asioita, mutta jos teillä on kanta, jossa vahvistetaan sosiaalista Eurooppaa, taistellaan ilmastonmuutosta ja niin edelleen, olemme valmiita tukemaan teitä. Meidän mielestä mutta me myös toimimme silloin, kun komissio me lähtee väärään suuntaan tai ei toimi tarviksi rohkeasti. Eurooppa tarvitsee toimia nyt ja toivottavasti teiltä löytyy rohkeutta ja vahvuutta saada aikaan muutoksia ja tarttua asioihin ja perustaa työnne eurooppalaisiin arvoihin. Me haluamme, että te toimitte, koska nyt on korkea aika toiminnalle ja tämän vuoksi emme punaista lappua teille näyttäneetkään, vaikka me olemme kaikki nämä ongelmat teille tuoneet esille ose, moneen otteeseen ja ette ole täysin niitä ottaneet huomioon, mutta emme myöskään halua antaa teille aivan vapaita käsiä. Tämän vuoksi ryhmämme on päättänyt tänään äänestää tyhjää. Me kuitenkin osoitamme teille luottamusta, joka toivottavasti perustuu, joka, joka te myös palautatte meille myös. Haluaisin todella toivottaa teille paljon rohkeutta ja energiaa. Te tarvitsette sitä, eh, ette pelkästään pitääksenne nertamme yhtenäisenä, vaan viedäksenne sitä myös eteenpäin. Puheenjohtaja Solos, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Don't. Rouva puheenjohtaja, monia asioita on, joissa komission pitää osoittaa määrä eh, tietoisuutta ja kykyä motivoida jäsenvaltioiden ja eh, kansalaisia. Heidän pitää uskoa tähän hankkeeseen. Meidän pitää kuitenkin tunnustaa, että ikinä Euroopalla ei ollut jossa on näin kunnianhimoinen taso ympäristöasioissa ja digitaalisissa asioissa. Se lähestymistapa vaikuttaa lupaavalta ja tehokkaalta. Koska aikaisemmin ei ole ollut sellaista komissiota, joka soveltaisi tällä tapaa tasa-arvoa, koska kyllä sukupuolten tasa-arvo on tärkeää meille kaikille, koska tasa-arvo tarkoittaa myös sitä, että antaa mahdollisuus kaikille ilmaista kantansa ja se alkoi edistää oikeusvaltioperiaatetta ja suojella yksilön vapauksia koska aikaisemmin meillä ei ole ollut tällaista vuoropuhelua, jolla rakennettaisiin yhdessä poliittinen toimintaohjelma ja parlamentti on saanut oman ö, kädenjälkensä tähän ohjelmaan. Ryhmämme siis tukee komissiota, rouva komission puheenjohtajan, mutta tämä ei ole, emme ole kuitenkaan vapaita käsiä. Toivon, että kaikki ne, jotka tekivät ympäristöstä, tasa-arvosta ja oikeusvaltioperiaatteesta pääperiaatteesta tekevät samoin ja kantavat vastuunsa pikemminkin kuin ilmaisivat vain toiveita. Jotta ohjelmapanon täytäntöön meidän pitää rakentaa selvä kumppanuus täällä parlamentissa, joka perustuu luottamukseen. Ilman luottamusta ei, ole, ei tule tuloksia ja ilman tulosnäkymiä Renew ei voi olla mukana. Tulman hyvin valppaina siis näistä ehdotuksista, joita tullaan tekemään. Kukin komissaari omaa selkeän roolin, jotta voidaan antaa taas lisäpontta Euroopalle visio, kunnianhimon tasoa ja intohimo Euroopalle. Idästä länteen ja pohjoisesta etelään meillä kaikilla on selvä missio täällä antaa uutta tuulta Euroopan purjeisiin. Ja emme tässä onnistu suurin julkilausumin tai pelkin hienoin lupauksin, vaan tarvitaan tekoja ja toimia, joiden myötä Euroopasta tulee hyödyllinen kansalaisten arkeen. Tällaista komissiota haluamme ja sen takia äänestämme. Kiitos. Presidente Garcia Kiitokset puheenjohtaja Karsia Peres ja puheaikaa kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Euroopan kansalaiset antoivat meille erittäin selkeän viestin. He haluavat Eurooppaa, mutta erilaisen Euroopan, muuttuneen Euroopan, Eurooppa, josta tulee taas mahdollisuuksien ö, tila. SD-ryhmälle tulevien viiden vuoden työ on äärimmäisen selkeä. Me haluamme ympäristöystävällisempää Eurooppaa, feministisempää Eurooppaa, sosiaalisempaa Eurooppaa ja me odotamme, että komissiokin toimii vastuullisesti ja rohkeasti. Me sallimme jopa erehdyksiä komissiolle, mutta emme koskaan salli sitä, että komissio luovuttaa eikä toimi, ei vastaa niihin haasteisiin, joita Euroopalla on. Tämän vuoksi me tulemme olemaan valppaita ja hyvin sitoutuneita. Teemme yhteistyötä, mutta myös valvomme komissiota. Meillä on edessämme varmasti todella kovan työn viisi vuotta, jotta me voimme palauttaa luottamuksen kansalaisille tuolla ulkopuolella. He odottavat meiltä sitä. Kiitos. Ja puheenjohtaja Weber, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Ääriilmiöt ovat suosittuja ja sosiaalinen media vain korostaa niitä ja puheenjohtaja Van Leijenin eh, tasapainoon pyrkivä esitys tuntuu hyvältä, eli kuinka voimme yhdessä toimia. Tavoitteet ovat korkealla, se on varsin motivoitunut esitys ja näin demokraattinen mandaatti voidaan esittää jäsenmaiden kauttahan ja neuvoston kautta teidät valittiin, mutta yhdessä parlamentin kanssa sitten toimitte ja voitte olla varmoja siitä, että tuemme teitä ja yhdessä parlamentin kanssa toimimalla on mahdollisuus saada aikaan hyvä kumppanuus ja työstää Eurooppaa eteenpäin. Ja kun täällä nyt e, esimerkiksi vasemmisto ja valitettavasti monet täältä oikeistosta e, tällä tavalla kiihkoilleen e, puhuvat tulevasta komissiosta ja hyökkäävät sitä vastaan, niin paras vastaus, jonka voimme esittää, on vahva puolesta ääni tälle komissiolle. Lähdetään liikkeelle, lähdetään liikkeelle vahvana yhtenäisenä Euroopan unionina. Kiitos. Nyt äänestyksiin. huomenna äänestysselvitykset, selitykset ja ne on mahdollisuus esittää myöskin kirjallisesti. 125 artikla parlamentti joko hyväksyy tai hylkää äänestyksen tuloksena komission ja tulen äänestyksen jälkeen ilmaiseman lopputuloksen ja hyväksymiskirjeen tulen esittämään, jos puoltojania on riittävästi ja näin se sitten välitetään komission puheenjohtajalle ja tästä tiedotetaan myöskin neuvostoa. Ja tältä pohjalta Eurooppa-neuvosto sitten virallisesti nimittää komission. Äänestys ja äänestys alkaa. Hanno votato tutti? Joko kaikki äänestivät? Äänestys päättyy. Hyväksytty 461 puolesta, 157 vastaan, 89 tyhjää.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 Presidente, prenda posto. Hyvä puheenjohtaja, olkaa hyvä. Ennen kuin allekirjoitan nimitysesityksen, haluaisin sanoa Euroopan parlamentille, komissiolle ja neuvostolle, että olemme ylpeitä tehdystä työstä. Prosessi oli avoin, demokraattinen, noudatti sopimusten määräyksiä ja myöskin parlamentin työjärjestystä. Haluan kiittää eh, valiokuntia, niiden puheenjohtajia, kaikkia edustajia ja poliittisia ryhmiä. Ja painottaa sitä, että myöskin hallinnon puolella on tehty kovasti työtä. Ja haluan myöskin kiittää lehdistöä ja eh, viestintäyksikköä eh, tehdystä työstä. Nyt käännyn puheenjohtaja von der Leyenin puoleen ja toivotan teille onnea ja menestystä töissänne. Nyt allekirjoitamme kirjeen. E la devo venire a consegnargli. Ja annan sen teille. Proseguiamo con eh, il nostro ordine dei lavori. Jatkamme istunnon kulkua. Muutama tärkeä äänestys vielä. Kailin mietintö. Aiheena Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto Kreikan avustamiseksi. Nimen huutoäänestys. Äänestys alkaa. La votazione è chiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme hyväksy. Sitten joustovälinen varojen käyttöönotto. Ähm, nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. La votazione è... Äänestys päättyy. hyväksytty. Holmajerin mietintö. EUn solidarisuusrahastovarojen käyttöönottoäänestys alkaa. Kiusa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Holmajerin mietintö. Ja Rubialin no, mietintö. Talousarvio menettely 2021 yhteinen teksti. Nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa.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 Arvoisa puhemies, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin onnitella teitä siitä, että olette saattaneet loppuun äänestyksenne talousarviomenettelystä 2020 Euroopan unionille. Neuvosto panee tyytyväisenä merkille, että Euroopan parlamentti vahvisti neuvot, äh, sovittelussa 18.11 tehdyn sitoumuksen näin laajalla enemmistöllä täällä. Vielä kerran haluaisin kiittää talousarviovaliokunnan puheenjohtaja Van van Orders ja muita esittelijöitä, Holmajeria ja Gardia Savalruvialia, samoin kuin kaikki Euroopan parlamentin jäseniä, jotka osallistuivat talousarviomenettelyyn. Kiittäisin teitä hyvin rakentavasta lähestymistavastanne. Yhtä lailla haluaisin kiittää komissiota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 Sotineuvoston 18.11. on hyväksytty neuvostossa parlamentissa. Talousarvioprosessi on 314 artiklan mukaisesti hoidettu hyödyntäen menettelyjä Ensi vuoden talousarvio voidaan näin katsoa hyväksytyksi. Ja Euroopan unionin talousarvio hyväksytty vuodelle 2020 ja nyt allekirjoituksiin. E Hyvät kollegat, istunto on keskeytetty muutamaksi minuutiksi. E grazie per la collaborazione. Kiitos hyvästä yhteistyöstä tänä aamuna.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 Grazie, buongiorno. Passiamo ora alla Seuraavana vuorossa Lux palkinnon myöntäminen. Käykää kaikki paikoillenne. Dov'è il maestro di cerimonie? Mr. President, ladies and gentlemen. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, nimitykset on varmitin Lux. Elokuvapalkinnon 2019 ovat Cold Case Hammarskjöld, ohjannut Mats Mryker. Jumalan olemassa nimensä on Petrunia, hänen on ohjannut sinun tuot Sugar Mitjoska sekä El Reino, kuningaskunta Rodrigo on ohjaaja. Toivottakaa tervetulleeksi Tanskan, norjalaisen, Belgian, Brittien ja Saksan yhteistuotannusten Cold Case Hammarskjöld ohjaaja Mats Brygge ja tuottaja Peter Engel. representing the North Macedonia. Sitten Pohjois-Makedonia, Belgia, Slovenia, Kroatia ja Ranska yhteistuotanto Jumalanimassa nimessä on Petrunia, ohjaaja Tiona Shurugapoteska, Zoetska Modishema ja tuottajanäyttelijä Lebanova Devska representing the Span- ja sitten Espanjan Ranskan yhteistuotanto El Reino valtakunta, Antonio Torre näyttelijä ja tuottaja Hilaro Herrero. president will now award the... Puhemies myöntää nyt on varmatin Luxelokuva palkinnon 2019. Cari registi, auto... Tuottajat, ohjaajat, hyvä komission jäsen, varapuheenjohtaja Dobrev, rakkaat kollegat, elokuvan kautta voimme avata ymmärryksen ovia erilaisiin realiteetteihin ja ymmärrämme paremmin, keitä olemme. Eurooppalainen elokuva on hyvin aina kuvannut varsin monimuotoisia yhteiskuntiamme, eikä tämä aina ole ihan helppoa. Ennen